Puhemies. Pyydän teitä istuutumaan. Ich erkläre die am 17. Dezember unterbrochene Sitzungsperiode. Täten avaan 17. joulukuuta päättyneen istuntokauden uudelleen avatuksi.